15 kello 15-19 ja sitten yhdeksästä puolen yöhön. Esityslista on julkaistu ja se on myös parlamentin kotisivuilla nähtävissä. Istunto keskeytetään. Hyvää yötä kaikille.